kanssa. Tässä nimitysasiat ja sitten siirrymme käsittelemään tämän istunnon esityslistaa. Äh, maanantaille ei huomautuksia, mitä tiistaihin tulee, niin vihreät ja GUE-ryhmä ovat pyytäneet, että kysymykset komissiolle talouskriisistä käsiteltäisiin esityslistaluonnoksessa huomenna kello 15. Pyytäisin siis vihreiden edustaja tässä vaiheessa vielä perustelemaan päätöksensä. Kiitoksia herra puhemies. Niin me olemme ryhmien puheenjohtajien keskuudessa selvittää tämä asia. Eli että tämän Brysselin surullisen viikonlopun jälkeen me emme saisi jäädä vain odottelemaan, saammeko mahdollisesti torstaina lisäinfoa vai ei, vaan että me puutumme tilanteeseen heti. Olin koko viikonlopun ajan Brysselissä ja yritin koko ajan seurata tilanteen kehittymistä ja on tämä kyllä aika ihmeellistä, että huippukokous, jota jo siirrettiin kahdella viikolla – ei kykene tekene, tekemään perustavaa laatua olevia päätöksiä ja mitä useampia huippukokouksia järjestetään, niin sitä huonompi näyttäisi olevan se mahdollisuus saada jonkinlaisia tuloksia aikaiseksi. Ja mikäli näin tämä jatkaa, niin kriisi myöskin valtioiden ja hallitusten pääjohtajien välillä tulee syvenemään. Ja minun mielestäni Euroopan unionin kansalaisten näkökulmasta katsottuna olisi tärkeää, että me pystymme selittämään, miten nämä asiat etenevät. Eurooppalainen talouspolitiikka ei ole sama kuin nämä kriisihuippukokoukset. Ja tästäpä syystä huomenna iltapäivällä kiireellisen keskustelun yhteydessä meidän tulisi ottaa esille tämä huippukokouksen liittyvä kysymys. Kiitoksia. Herra puheenjohtaja Schulz, kiitos arvoisa puhemies. Minusta on hyvin tärkeää, että emme vasta torstaina kuule, mitä on tapahtunut. Toivomme, että to- torstaina huippukokous on jo ohi, vaan meidän tulisi selkeästi antaa julki parlamentin kanssa kanta. Minusta olisi hyvä toimia näin kuin ehdotettiin. Ehkä voisimme säästää aikaa siten, että poliittisissa ryhmissä keskusteltaisiin edeltäkäsin asiasta ja sitten vasta tässä täysistunnossa, jotta voisimme antaa parlamentilta selkeän viestin neuvostolle tai huippukokoukselle. Tuen ehdotusta. E, Kiitos. Pyyntöne on selvä. Se on selkeästi ilmaistu. Kyse on kaikkien poliittisten ryhmien julkilausumasta ja sitten tietysti annetaan tämä tiedoksi neuvostolle ja komissiolle. Onko jollakulla jotakin tätä pyyntöä vastaan? Ellei kellään ole mitään tätä pyyntöä vastaan, niin äänestetään tästä pyynnöstä, ketkä puoltavat vihreiden pyyntöä. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto... Kiitos. Kuka vastustaa vihreiden pyyntöä tai äänestää tyhjää? Pyyntö on hyväksytty. Toisin sanoen muutamme esityslistaa ehdotusta seuraavasti, että huomenna kello 15 muutamme asioiden käsittelyjärjestystä. Nämä käsiteltävät asiat kestävät noin 45 minuuttia. Ja sitten toisin sanoen kaikki nämä kohdat lykkääntyvät 45 minuutilla, minkä tämän asian käsittely kestää, joten mitään suurta muutosta tässä ei tule. Ja toivomme, että huomenna sitten iltapäivällä ja illan aikana saamme tämän viivästyksen kurottua umpeen, joten tämä asia tulee käsiteltäväksi huomisen esityslistalle. Ja mitä tulee sitten keskiviikkoon ja torstaihin, niille ei ole esitetty muutospyyntöjä, joten täten voimme katsoa esityslistan hyväksytyksi ja siirtyä käsittelemään esityslistan ensimmäistä kohtaa. Kyse on herra Koshan mietinnöstä vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta. Because uh, probably some of... Sorry? You say no. It's a no. It's a no. Two minutes, please. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Because our colleagues are leaving now. Tässä nyt kollegat lähtevät näköjään salista, joten odottakaamme kaksi minuuttia. Yeah, yeah. Madame, Madame, Madame Rouva Lulling. Monsieur le Président, niin puheenjohtaja esityslistasta, tiistain esityslistasta. Tiistain esityslistalla on suullinen kysymys äitiysdirektiivistä. Minä olen kovasti hämmästynyt tästä, koska me olemme hyväksyneet tästä ensimmäisessä Ensimmäisellä lukukerralla. Me olemme tässä nyt yhteispäätösmenettelyssä, eikä tässä pitäisi mitään suullisia kysymyksiä neuvostolle tällaisessa menettelyssä esittää, kun me olemme jo hyväksyneet tämän minun mielestäni tämä sivuinen kysymys ei kuulu esityslistalle, vaan me tällä sitten ikään kuin välitämme neuvostolle sen vie, viestin, että me emme ymmärrä hölkäsen pöläystä Lissabonin sopimuksesta emmekä yhteispäätösmenettelystä. Eh, Kiitos Rova Lylling. Kiitos tästä huomiostanne. Tarkastamme huolellisesti, mikä tämän kohdan